Tilanne on kriittinen. Meidän päätöksemme saattavat asettaa vaakalaudalle tulevaisuuden, joten olkaamme tarkkoina. Kiitokset esittelijälle tästä puheenvuorosta ja koko työstä. Laajentuminen on ollut meille kaikille tärkeää. En olisi johtamassa täällä puhetta, jos vuonna 2004 ei Euroopan unioni olisi laajentunut, olisi tapahtunut tämä Big Bang. Me olemme kaikki iloisia siitä, että voimme pian toivottaa uuden jäsenvaltion tervetulleeksi. Komission ö, lausunto teki minuun vaikutuksen, että hän yhdisti Nobelin rauhanpalkinnon tähän aiheeseen, jota käsittelimme tänään. Rauha on todellakin avainkysymys Euroopan unionin historiassa. Hyvät kollegat, Keskustelu on päättynyt. Äänestys tapahtuu huomenna kello 12. Ja sitten siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan. Komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasioiden ja turvallispolitiikan korkean edustajan julkilausuma Kaasan tilanteesta. Haluaisin kiinnittää huomenna siihen, että tähän ei liity menettelyä ilman puhujalistaa. Komissiolla on ensin puheenvuoro. Yes, uh, Uh, excuse me, but uh, in my papers the commission... Niin, anteeksi. Minun papereissani komissio mainittiin kyllä, mutta teillä on nyt sitten puheenvuoro. Kiitos arvoisa puhemies, arvon jäsenet. Nyt kahdeksatta päivää konflikti on valloillaan Gaasassa ja Israelissa. Varmasti olette seuranneet kehityksen kulkuja viime, eilen illalla yhtä tarkkaan kuin minä ja saman toiveen kerran, että tulitaukoon päästäisiin. Valitettavasti meidän toiveemme osoittautuivat ennenaikaisiksi. Vaikka ymmärrän, että keskusteluita, neuvotteluita mahdollisista tulitauosta käytiin niin, että se olisi astunut voimaan – puolilta öin paikallista aikaa. Nyt näemme, että tällainen tulitauko lykkääntyi. Neuvottelut ovat jatkuneet tänään ja on ratkaisevan tärkeää, että neuvotteluissa päästään menestyksekkääseen tulokseen. YKn turvaneuvosto kokoontui eilen illalla keskustelemaan kehityksen kuluista ja jatkaa neuvotteluita myöhemmin tänään New Yorkissa, jos tarpeen on. Koko päivän olen saanut raportteja ja olen kuullut myöskin terroristi-iskusta bussiin Tel Avivissä. Meidän on tuomittava tällainen isku todella tiukoin sanakääntein. Minä toivon, että loukkaantuneet tervehtyvät nopeasti ja Euroopan unioni todella tiukasti haluaa tuomita kaikenlaiset terrorismitoimet. Ja riippumatta siitä, mistä se on lähtöisin, mikä on motiivina. Tämä on todella tärkeä sitoutuminen. Me olemme sitoutuneita terrorismin vastaiseen taisteluun. Tilanne on hyvin herkkä alueella tällä hetkellä – sekä Israelissa että Gaasassa. Me haluamme nyt uudelleen kehottaa väkivaltaisuuksien lopettamiseen. Nyt on keskityttävä tulitauon aikaansaamiseksi yhtenä askeleena, jonka kautta voidaan päästä kohti kestävämpää ratkaisua. Jotta tähän päästäisiin, korkea edustajakomission varapuheenjohtaja on jatkuvassa läheisessä yhteydessä keskeisiin toimijoihin alueella ja muualla. Hän on viime päivinä ollut valmiina antamaan tukea erityisesti Egyptille, Yhdysvalloille, Israelille, palestinalaisviranomaisille, YKlle ja Arabiliigalle. Hän oli yhteispuheenjohtajana EUn arabimaiden ministerikokouksessa Kairossa – ja siellä hän pystyi keskustelemaan avaintekijöiden kanssa, mukaan lukien Egyptin presidentti ja Arabiliigan pääsihteeri. Hän on ollut jatkuvassa yhteydessä näin tahoihin koko tämän kriisin aikana. Kuten olette nähneet, maanantaina 19. marraskuuta ulkoasiain neuvostossa – hyväksyttiin päätelmät väkivallasta Gaasassa ja Israelissa ja toimista, joiden kautta pyritään tulitaukoon. Euroopan unioni kehottaa tulitaukoon ja siihen, että ei enää anneta väkivaltaisuuksien jatkua. Euroopan unioni on myös tuominut rakettiiskut Gaasalta Israeliin Hamas ja muut asestautuneet ryhmät on saatava lopettamaan nämä iskut. Me olemme myöskin painottaneet sitä, että kaikkien osapuolten on täysin kunnioitettava kansainvälistä humanitaarista oikeutta. Sivilien suojelu on aina asia, josta on huolehdittava. EUn kanta Gaasan saartoon osoittaa, että on olemassa tasapainoinen konsensus ja myös selkeä EUn kanta nykytilanteeseen. Samalla osoitetaan yhtenäisyyttä nykykriisissä. Kansan tilanne on asettanut Egyptin kansainvälisten ponnisteluiden keskiön, jotta päästäisiin ratkaisemaan tätä kriisiä. EU maanantaina on tu- todennut tukevansa Egyptiä ja muita toimijoita, jotta saataisiin tulitauko aikaiseksi nopeasti. Me tuemme myöskin YK pääsihteerin matkaa alueelle. EU on nyt valmis tekemään kaikkensa, jotta voidaan kannustaa kaikkia osapuolia tulitauon noudattamisessa. Arvon jäsenet, tulitauko on molempien osapuolten etujen mukainen. Erityisesti ajatellen siviiliväestöä, joka nyt jo on kärsinyt kovasti viimeksi kuluneiden päivien aikana – trauma on sekä fyysistä että psyykkistä. Siviilien elämä on menetetty molemmin puolin ja humanitaarinen tilanne oli aikaisemmin Gaasassa heikko ja nyt se on muuttunut heikommaksi. Humanitaarista tukea on kuitenkin edelleen tarjolla. Kerem Salomin on ollut koko ajan väkivaltaisuuksien aikanakin auki. Maailman ruokaohjelma jatkaa elintarvikeavun jakamista. Tärkeää on, että voidaan huolehtia siitä, että parannetaan tilannetta, kun nyt jo on puutetta puhtaasta vedestä ja lääkkeistä. Me tarvitsemme yhtenäisen lähestymistavan ajatellen avustusohjelmaa Gaasan alueelle. Enemmistö Gaasan alueella asuvista ovat palestinalaisia pakolaisia. Suoraa taloudellista tukea on myöskin, jotta voidaan tukea haavoittuvaisessa asemassa olevia Palestinalaisperheitä. EU tarjoaa myös tukea, jotta voidaan huolehtia elintärkeistä sosiaalipalveluista, mukaan lukien terveydenhoitopalvelut. EU on sitoutunut myöskin siihen, että Kerem Shalomin keskeinen rajanylityspaikka pysyy auki, koska Gaasa on riippuvaista siitä avusta, jonka on kuljettava tämän rajanylityspaikan kautta. Euroopan unioni on valmis aktivoimaan uudestaan Marasman operaation, kun se on mahdollista, jotta voidaan huolehtia siitä, että meidän roolimme rajanylityspaikassa on täysin hoidettuna, niin kuin on sovittu vuonna 2003. Israelilla on oikeutetut turvallisuustarpeet ja EU haluaa edelleen kehottaa siihen, että kaikki aseiden salakuljetus Gaasan päättyy. Samalla Euroopan unioni haluaa jatkuvaa, ei ehdollista rajanylityspaikkojen avaamista humanitaarisen avun kuljetuksille, jotta tavaraa ja ihmisiä ja henkilöitä voidaan kuljettaa Gaasan ja sieltä pois. Gaasan asema on kestämätön edelleen. Ja on niin, niin kauan kuin Gaasa on poliittisesti eristyksistä länsirannasta. EU haluaa uudelleen todeta olevansa valmis tukemaan uudelleen rakentamista, taloudellista tukea antamaan – YK turvallisuusneuvoston lauselman 1860 mukaan. Arvon jäsenet, väkivallan lisääntyminen Gaasassa ja Israelissa sitä taustaa vasten, että poliittisessa poliittinen tilanne on muuttunut lähi ja Pohjois-Afrikassa osoittaa, miten haavoittuvainen tämä alue on edelleen. Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin ratkaiseminen toisi lisävakautta tälle koko alueelle ja palkitsisi niitä, jotka ovat sitoutuneet väkivallattomuuteen. Euroopan unionin etujen mukaista on ymmärtää Palestiinan toiveita valtiosta ja Israelin toiveita turvallisuudesta. Tulitauko, jos sitä täytäntöön pannaan kunnolla – olisi hyvä alku, mutta ei riittävä toimi. Meidän on löydettävä kestävä ratkaisu Gaasan osalta ja se on nyt kiireellisempi tehtävä kuin koskaan aikaisemmin. Pitkän aikavälin ratkaisu, joka ei johda enää lisäväkivaltakierteen syntymiseen. Euroopan unioni haluaa mahdollisimman nopeasti olla läisemmissä yhteyksissä kumppaneihinsa – kvartetissa ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa, jotta voidaan tutkia kaikkia mahdollisuuksia luoda uutta dynamiikkaa rauhanprosessiin. Arvon jäsenet, on juuri saanut tietoa, että Egypti vahvistaa, että tulittavuosta on sovittu. Me toivomme, että tämä tieto voidaan vielä vahvistaa, mutta halusin kertoa tämän välittömästi teille. Kiitos. Paljon kiitoksia näistä yksityiskohtaisista tiedoista. Nyt poliittisten ryhmien puolesta EPP ensin herra Salafranka kaksi ja puoli minuuttia señor presidente. Puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja ja komissaari, arvoisat jäsenet, taas kerran kauhukuvat Lähi-idässä piirtyvät tajuntaamme. 140 uhria Kaasan alueella ja kuusi henkeä on myöskin menettänyt henkensä heidän epäillään toiminen yhteistyössä Israelin kanssa. Ja Iranin yhteistyö on niin ikään osa, otettu esille. Ja <clears throat> reserviläisiä on otettu palvelukseen 45 000. Nyt puhutaan tulitauosta, diplomaattisista keinoista, myöskin YK pääsihteerin sekä Yhdysvaltain ulkoministerin läsnäolo, Arabiliiton puheenjohtajan läsnäolo sekä Egyptin presidentti Mursin välittäjänä toimiminen ovat kaikki tämänhetkisiä avoinna olevia kysymyksiä. Sanat eivät kuitenkaan riitä. Tilanne on äärimmäisen vaarallinen. Edellispäivänä ulkoasiainministeriön kokouksessa puhuttiin asiasta ja siitä, että YK pitäisi pystyä takaamaan tulitaukotilanne ja siviilien tilanne. Vaihtoehto on jo meille tuttu. 1400 uhria menetettiin vuonna 2008. Me emme halua törmätä tähän samaan tilanteeseen. Palestiinan tilanne, Israelin vaalit ja mitä ilmeisemmin koko tilanteen eskaloituminen ovat äh, syntyneen äh, uuden tilanteen taustalla. Nyt meidän on tuettava kaikin voimin tulitauon aikaan saamista. Mutta vakaus tällä alueella ei tule toteutumaan pelkästään näillä toimilla. Äh, vakautta ei saada aikaiseksi, jolle me löydä ongelmien lähdettä – ja sitä epäoikeudenmukaisuutta, joka edelleenkin vallitsee Lähi-idässä. Kiitos. Seuraava puhuja, Rouva de Kaiser, olkaa hyvä. Puhemies, kiitokset. Olen iloinen kuullessani uutiset tuli tauosta. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, odotamme kuitenkin sille vahvistusta edelleenkin siviiliuhreja on taas valitettavasti menetetty. Myöskin lapset ovat joutuneet uhriksi, verta on vuodatettu. Mutta kuitenkin tästä huolimatta tilannetta ei ole saatu hallintaan. Vuonna 2008 olimme lähestulkoon samantyyppisessä tilanteessa sekä Gaasan alueella että Israelin puolella tilanne ryöstäytyi käsistä. Raketteja ja lähetettiin ja ilmaiskuja tehtiin. Nyt kuitenkin tilanne on sikäli muuttunut, että Gaza ei ole yhtä eristäytynyt kuin vuonna 2008. Jollakin tavoin Mahmoud Abbas on kuitenkin pystynyt painostamaan tilanteen ratkaisun suuntaisesti. Egypti on tässä yhteydessä toiminut välittäjänä. Nyt kuitenkin meidän eurooppalaisina on otettava vastuu harteillemme. Meidän on tuettava presidentti Vahdasta. Meillä on vastuu asiasta. Meidän on pystyttävä tarjoamaan myöskin palestinalaisille oma maansa, koska se edellyttää, se, se, edellyttää, se on edellytys, koska kansainvälisen oikeuden mukaisesti rajaveto ei ole oikeudenmukainen. Tilanne on ollut jo vuodesta 1998 asti ratkaisematta – äärivoimat ovat toimineet tavalla, joka on huonontanut tilannetta ja siksi meillä on omaan vastuumme asian ratkaisuyrityksessä. Olen iloinen siitä, että uusi Egypti, jonka kanssa meillä on tarkoituksena käydä kunnianhimoisia neuvotteluita, on kuitenkin mukana neuvotteluissa, mutta Egypti ei luonnollisestikaan voi ottaa meidän vastuutamme omalle kontolle. Kiitos liberaaliryhmän puolesta. Rovanets Äyterbrook. Minister, minister, de Puhemies, neuvoston edustaja. Vuosia sitten Navel Erikat oli palestinalaisdelegaation johtaja. Tämä oli kymmenen vuotta sitten ja sen jälkeen väkivalta ei ole koskaan päättynyt ja viimeaikaiset tapahtumat ovat olleet erittäin verisiä. Ei oikeastaan ole tärkeää tietää, kuka aloitti. Kun katsotaan menneisyyteen, niin aina joku toinen on aloittanut. Ja nyt ollaan jouduttu tähän oravan pyörään, reaktio ja vastareaktio. Toivottavasti tulitaukoon päästään. Egypti ja muut välittäjät ovat ponnistelleet ja toivottavasti sitten päästään pysyvään aselepoon. Olen samaa mieltä kollegojeni kanssa. Meidän täytyy pyrkiä poistamaan tämän väkivallan syyt. Ja tämä onnistuu ainoastaan, jos Israel pystyy Takaavan olemassaolonsa ja syntyy Palestiina-valtio. Tapahtumat viime päivinä toivottavasti johtavat siihen, että status quo ei ole mahdollinen, koska se ei ole kestävä ja täytyy pitää huolta siitä, että saadaan aikaiseksi rauhanomainen ratkaisu tulevaisuutta varten sekä Israelin että Palestinan näkökulmasta. Kiitos. Kiitos. Sitten seuraavaksi edustaja Kombendi. Monsieur le Président, euh, je crois qu'il est temps de dire... Puhemies, meidän täytyy lausua yksinkertaisia totuuksia. Ei riitä, että että Israelia pommitetaan tai Tel Aviviä, jotta saataisiin valtio aikaiseksi. Parlamentin täytyy nyt kantaa vastuunsa ja meidän vastuumme on sellainen, että me esitämme strategioita, jotka johtavat rauhaan. Strategiat ovat selkeitä. täytyy sanoa kyllä Palestiinan valtiolle ja puoltaa sitä. Ei pitäisi puhua enää siirtokunnista. Me emme tarvitse mitään väkivaltaista strategiaa. Tämä on tärkeää. Tästä tulisi puhua Abbasin kanssa. Ja jos me emme onnistu tässä, niin sitten me tuemme niitä, jotka eivät toivo rauhaa. Ja siksi onkin tärkeää, että päätöslauselmassa, josta äänestetään huomenna, sanotaan selkeästi, että me tuemme presidentti Abbasin strategiaa niin, että Palestiinan valtio saisi tarkkailija-aseman YKssa. Jos me emme vaadi, että Gazan saarto lopetetaan, niin silloin me emme pysty tyydyttämään tätä aluetta. Emme voi sulkea puolitoista miljoonaa palestiinalaista tälle alueelle. On tietysti kauhea, mitä jihad tekee, ja on totta kai kauhea, että Israelia pommitetaan raketein. Tämän täytyy päättyä, mutta se pystytään lopettamaan ainoastaan, jos Kaasan alueen ihmisillä on tulevaisuuden näkemiä. Siksi me sanomme kyllä Israelin turvallisuudelle, kyllä Israelin identiteetille, kyllä Palestiinalle ja meidän tulisi tukea Abbasia YKssa. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja. Niin, minulle juuri kerrottiin, että täällä on sininen kortti kommentti esitetty. Oletteko valmis vastaamaan kysymykseen? Kyllä. Olkaa hyvä. Thank you. Mr. Combendit. Kiitos edustaja Combendit. Uskotteko, että Gaasa avaaminen humanitaariselle avulle on mahdollista niin, että samalla estetään erityisesti Iranista aseiden vienti Gaasan alueelle? Kiitos. Euh, mon, mon cher collègue, je vous dirais... Hyvä kollega, sanoisin teille seuraavaa. Uskotteko, että Gaasan saarto on estänyt rakettien päätymisen Gaasaan vai ei? Sieltä on onnistuttu lähtemään yli tuhat ennen saarta. Eli olisi ehkä hyödyksi pyrkiä ymmärtämään, että saarto pitäisi tänä päivänä poistaa. Sen sijaan pitäisi saada kansainvälistä valvontaa niin, että ihmiset voivat saada kunnolliset tulevaisuuden näkymät jälleenrakentamisesta Gaasassa ja kunnon valvonta myös maanalaisille tunneleille ja niin edelleen. Jos kansainvälistä valvontaa ei tässä ole, jotta voitaisiin huolehtia sitä, että kunnollisia tuotteita, rakennusmateriaalia saadaan sinne, niin nämä tunnelit ovat siellä aina – ja silloin tuodaan raketteja sen sijaan ja silloin joudutaan tilanteeseen, jossa epätoivo lisääntyy, niin kuin nähdään tänä päivänä. Er- Kiitos. Seuraava puhuja ECR-ryhmän puolesta, herra Chanuk. Mr. Ihan lyhyesti. Se pitää olla, varissa olla ystäväni, mutta joka tapauksessa – Hamasin ja Israelin väkivaltaisuudet ovat inhimillinen tragedia ja lähtivät liikkeelle siksi, että Gazasta on lähdetty lähettämään raketteja ja on kohdistettu niitä siviilialueihin. Tämä on johtanut viiden israelaisen kuoleman ja haitanut infrastruktuuria. Jokaisella valtiolla on YK peruskirjan artiklan 51 mukaan oikeus puolustautua, joten Israelilla on oikeus puuttua kaikkiin näihin sotilaallisiin kohteisiin. Hamas on laittanut, ampuu näitä raketteja siviilialueelta ja silloin siviiliväestön uhkana on se, että Israel pommittaa. Me tuemme totta kai kahden valtion ratkaisua, jossa on palestiinalaisalue, jossa on Gaasa ja länsiranta rauhanomaisissa oloissa, mutta – Tällaiset tulevaisuuden näkymät eivät ole mahdollisia, jos terroristijärjestö siellä määrää. Tietenkin haluaisimme myöskin uuden mahdollisuuden Palestiinan valtiolle. Tuemme presidentti Abbasia, mutta en ole ihan varma, siihen, että saataisiin tällaisen tarkkailijavaltion asema YKssa, koska tämä haittaisi kyllä varmasti rauhanneuvotteluita. Enkä ole myöskään vakuuttunut saaron poistamistoiveista, koska epäilen kovasti sitä, voidaanko kansainvälisen toimin huolehtia siitä, että Gaasan ei enää sala kuljeteta esimerkiksi laivarettia pitkin aseita. Ajatukseni ovat myös Tel Avivin bussiiskun uhrien luona. Toivon, että Kyproksen ulkoministeriön ulkoministerin antama tieto todella pitää, että tulitauko pitää. Kiitos. Kiitos, herra Tsenak. Oletteko valmis vastaamaan sinisen kortin kysymykseen? Aina, arvoisa puhemies. You have the right. Herra Murphy. Mr. Murphy, who's mischief making on the... Aina ystäväni Murphy tuolta toiselta puolelta taloa. That... Kiitos herra Tsenak. Uskotteko, että tämä us- liittyy millään tavalla Israelin suojelemiseen. Ettekö te huomaa eh, mitään yhteyttä vaaleihin? Ettekö tiedä, että tämä konflikti on syntynyt, kun 12-vuotias tapettiin Kaasassa, kun hän pelasi jalkapalloa. Ja miten tällaiset iskut, jotka ovat tappaneet yli 150 palestiinalaista siviiliväestön jäsentä. Miten tämä on hyväksyttävissä? Keskeisin ero on tietenkin se, että Israelista ei pyritä iskemään siviiliväestön joukkoon niin kuin tehdään, kun yritetään iskeä Jerusalemin ja Tel Aviviin asti. Israel pyrkii tuhoamaan sotilaskohteita. On traagista, että naisia, lapsia, siviilejä kuolee pommituksissa, mutta tavoitteena ei ole tappaa siviilejä, vaan iskeä tällaisiin sotilaskohteisiin ja Hamasin eh, terroristeihin. Näin halutaan siis tuhota tämä sotilaallinen infrastruktuuri Gaasassa. No herra Chanek sanoi, että hän on aina valmis vastaamaan. Herra Weigel, teillä on puheenvuoro. Kiitos. Minä aina ihailen sitä, kuinka hyvin osaatte ja ymmärrätte asiat, joista puhutte. Mutta nyt puhuitte joistakin tapahtumista, ikään kuin ne olisivat ampumaharjoituksia Lähi-idässä. Ettekö ole sitä mieltä, että tapahtumien pitäisi muistuttaa meitä siitä, että me tarvitsemme poliittisen ratkaisun Lähi-idässä ja meidän täytyisi nyt vakavasti neuvotella kahden valtion periaatteesta. Minusta tuntuu, että sanoin tämän alustuksessani hyvin selkeästi. Totta kai tuen kahden valtion ratkaisua, joka perustuu Israelin ja palestinalaisvaltion, jotka elävät rinnakkain rauhanomaisissa oloissa – kestävä palestinaisvaltio. Totta kai kaikki tuemme tätä, mutta se mitä me tarvitsemme nyt on se, että ei enää ole terroristi-iskuja Israelia vastaan, vaan niin, että israelilaiset voivat tuntea, että he voivat palata neuvottelemaan kvartetin kanssa tuella. Mutta nyt kun raketteja satelee heidän alueelleen, niin tuskin he kovasti luottavat tähän kahden valtion ratkaisuun tällä hetkellä. Kiitos. A Szabadság és Demokrácia Európája nevében Mr. Belder Kiitos. Ja sitten seuraavaksi edustaja Belder. Eh, Kiitos puhemies. Haluaisin todeta, että keskustelun nimi on Gaasan tilanne. Olisi nähtävästi parempi muuttaa otsikkoa ja todeta keskustelu Gaasan ja Israelin tilanteesta. Hamas ja muut terroristiryhmät ovat jälleen Gaasan konfliktin taustalta löydettävissä. Sama tilanne on ollut esillä jo aikaisemmin. Olemme törmänneet samanlaisiin tapahtumiin jo aikaisemmin tilanteella, tilanteessa on kaksi puolta, Israel ja, ja Palestiinan alue. Ymmärrän, että esimerkiksi Jerusalemin tilanteen ratkaiseminen olisi välttämätöntä, jotta kokonaisratkaisu saataisiin aikaiseksi. Näyttää kuitenkin siltä, että tilanne on ryöstäytymässä käsistä. Lähi-Itä uhkaa Israelin valtion olemassaoloa ja siksi mielestäni olisi tärkeää antaa viesti Euroopan unionin taholta nimenomaan <clears throat> Hamasia silmällä pitäen. Kiitos. Ja sitten edustaja Hjarik. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, tällaisessa dramaattisessa surullisessa tilanteessa äh, poliittisten voimien on korvattava voiman käyttö. Siksi tarvitaan selkeää ja tiukkaa äh, päätöslauselmaa, jossa perätään tulitaukoa ja kahden valtion ratkaisua. Ei kuitenkaan voida oikeuttaa sitä, että äh, tilanne selvästikin on pois hallinnasta. Meillä on kaksi osapuolta, sekä valtaajat että valloitetut. Niin kuin on todettu, Palestiinan viranomaiset ja PLO ovat jo 20 vuotta sitten päättäneet lakata, lopettaa sotilallisen toiminnan ja pyrkiä oman valtioon muilla keinoin. Mitään poliittista aloitetta ei kuitenkaan Israelin taholta ole koskaan toteutettu kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Tilanne on jatkuvasti sota, sotaisa ja aivan samat tapahtumat kuin vuonna 2008, neljä vuotta sitten, toistuvat toistumistaan. Taustalta on löydettävissä myöskin vaalikampanjat ja selkeät <clears throat> toimet, joiden tarkoituksena on estää Palestiinan mukaan tulo YKhon ja turvallisuusneuvostoon. Artikla 2 määrittelee tilanteen varsin selkeäsanaisesti. Tällä hetkellä Palestiina on ainoastaan tarkkailija statuksella mukana YK-toiminnassa. Jos tarkastelemme Palestinasta lähetettyä eh, kirjettä eh, voitte huomata, eh, miten tulevaisuuden toive on kirjenkin keskeisimpänä sisältönä. Kuka tämän paremmin osaisi sanoa? Kiitos. Herra Belder esittää sinisen kortin. Haluaisitteko vastata? Belder úr, you have the floor. Herra Belder, teillä on puheenvuoro. Ja, mijn graag collega Hierik, eh, net zoals zijn partij... Niin, Palahin kollega Jarik. Täysin mm, samoin kuin kollega Irlannista olen sitä mieltä, että luotte nyt yhteyden väkivallan lisääntymisen ja Israelin vaalien välillä. Minulla on kysymys, miten voitte esittää faktoja tällaisen syytöksen taakse. Tämä on aika vakava syytös, eikä faktoja ole näkynyt. Jokainen, joka tuntee alueen tilanteen, tietää, miten koko asia on eskaloitunut tällaiseksi. Hamas tekee yhteistyötä al kanssa ja mielelläni olisin kuullut jotain tällaisia todisteitakin näiden syytösten taakse. Ce, ce que vous dites est totalement faux äskeiset sanan eivät ole, ne ovat täysin väärät. Joka tapauksessa totta on, että Hamas on jo neljä vuotta sitten luonut pohjaa rauhanomaisen ratkaisulle. Islamistiset ääriainekset ovat joissakin yhteyksissä provosoineet tilannetta muun muassa rakettien muodossa. Vankeja on otettu ja se, että tulitako ei ole päästy, on samantyyppinen tilanne kuin mihin törmättiin neljä vuotta sitten, nimenomaan Israelin vaalien alla. Képviselők nevében dots asszonynak egy perce. Thank you, Mr. President. Um, Seuraava puhe, olkaa hyvä. Um, the new... Minä haluaisin pitää tervetulleena uutista mahdollista tulitauosta. Mielestäni parlamentin pitäisi yhtenäisenä pitää tervetulleena tätä uutta tietoa, joka saatiin tänä iltapäivänä. Toivon, että tulitauko tuo jonkinlaista vakautta hyvin vaka- väkivaltaiseen tilanteeseen. Täällä parlamentissa pitäisi myöskin yhtenäisenä tuomita terroristi-isku bussiin Tel Avivissa. Meidän pitäisi puolustaa Israelin oikeutta puolustaa omia kansalaisia rakettiiskuilta. Meidän pitäisi myös todella tutkia tämän parlamentin ja näiden toimielinten roolia. Eikö nyt ole niin, että olemme kääntäneet katseet syrjään ja antaneet kehityskulun jatkua useiden kuukausien aikana? Raketteiskuja on Kaasasta ollut Etelä-Israelin ja vasta sitten, kun tilanne muuttuu näin tiukaksi ja näin väkivaltaisesti me huomaamme. Meidän pitää olla rehellisenä välittäjänä tällaisessa tilanteessa. Ei lähteä ajamaan nyt valtion asemaa YKssa, vaan lähteä rakentamaan luottamusta, joka voi johtaa kestävän tulitaukoon ja pitkän aikavälin ratkaisuun. Are you ready to answer a blue card? Oletteko valmis vastaamaan siniseen korttiin? Kyllä. Olkaa hyvä. And the security of Israel. Mitä Israelin turvalliseen tulee ja sen puolustautumiseen, tämän täytyy olla taattua. Ja tässähän täytyy sitten siirtää palestinaisvaltion hyväksymistä YKssa. Väestörakenne vastustaa Israelin turvallisuutta, jos tilanne jatkuu sellaisen kuin se on nyt. Kiittäisin kollega kysymyksestä. Minulla on paljon kokemusta rauhanprosessista omassa vaalipiirissäni ja voin rehellisesti sanoa, että jotta saadaan pitkä, kestävä, vakaa rauha aikaiseksi – Luottamuksen rakentaminen on välttämätöntä. En usko, että luottamusta lisää se, että pyritään muihin tavoitteisiin kuin siihen, että lisätään luottamusta kahden toimijan välillä tässä kysymyksessä. Meidän on katsottava sitä, mitä Israel tarvitsee, jotta Israel voi parata neuvottelupöytään yhtä paljon kuin meidän pitäisi katsoa Palestiinan kysymystä. Joten kyse on todella luottamuksen rakentamisesta siitä, että pitää rehellisesti välittää näiden tahtojen välillä ja huolehtia siitä, että toimimme tässä tasavertaisesti molempien suuntaan. Kiitos. Kiitos. Ja sitten lopuksi neuvoston puheenjohtaja. Loppuyhteenveto. Kiitos puhemies, arvon jäsenet. Nyt olen tilanteessa, jossa voin vahvistaa, että tulitauko on sovittu. Egyptin ulkoministeri Madan Mohamed Amar ja Yhdysvaltain ulkoministeri Hillary Clinton julkaisivat tämän tiedon ihan hetki sitten lehdistötilaisuudessa. Tulitauko alkaa kello 19. Arvon jäsenet, kun nyt keskustelimme kehityksen kuluista Gaasassa, Euroopan parlamentti on osoittanut jälleen kerran, kuinka huolissaan se on juuri alueen siviiliväestöstä ja miten jatkuvasti, jatkuvasti parlamentti tukee kestävää rauhaa lähi 130 ihmistä menettänyt henkensä Gaasassa ja viisi Israelissa, eli siltään mennessä. Monet syttömät naiset ja lapset. Ja lisää tapauksia Gaasassa tänään. Me olemme velkaa tavallisille ihmisille, jotka ovat juttuneet tähän konfliktiin, sen, että me ponnistelemme kaikin keinoin, jotta voidaan huolehtia vakaudesta tämä tulitauon osalta ja löydetään kestävä ratkaisu, joka puuttuu Gaasan eristysasemaan. Toimittaja on myöskin ollut uhrien joukossa ja minä Haluaisin uudestaan kehottaa Israelia huolehtimaan siitä, että siviiliväestöä suojellaan aina. Pahoittelen myös sitä, että seitsemän palestiinalaista on telotettu Gaasan alueella asestautuneiden ryhmien toimesta. Tämä on todella järkyttävää ihmisoikeuksien rikkomista. Palestinan sisäinen sovinto on edelleen ratkaisevassa asemassa, jotta kestävä ratkaisu saataisiin aikaan. On muistettava, että tilanne Gaasassa on myös johtanut siihen, että länsirannalla tilanne kiristyy. Kaksi kuolin tapausta 18. ja 19. päivä marraskuuta. Palestina Palestiinan yhtenäisyys on tärkeää, jotta voidaan luoda kestävä palestiinalaisvaltio ja tärkeää, jotta kestävä rauha saadaan Israelin kanssa aikaiseksi. Euroopan unioni on johdonmukaisesti ottanut Palestiinaa huolehtimaan sovinnosta presidentti Abbasin johdolla ja on kiitellyt Egyptin aikaisempia ponnisteluita sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen toukokuussa 2011 neuvoteltu kahden valtion ratkaisu, jota me olemme aina ajaneet, on edelleen ainoa mahdollisuus, joka on avoin Israelille ja palestiinalaisille. Väkivallan kiihtyminen, tämän tyyppisesti kun on nähty viime päivinä, on todella traaginen asia. Kiitos, arvoisa puhemies.